Hyvät kollegat, ähm, avaan tämän budjettivaliokunnan kokouksemme, ellei huomautettavaa ole. Esityslista katsotaan hyväksytyksi. Olette saaneet tiedon annoksi koordinaattoreiden päätöksistä 23. päivä huhtikuuta. Tiedot, nämä päätökset on teille jaettu, ellei huomautettavaa ole, ne katsotaan hyväksytyksi. Ja nyt erittäin sydämellisesti haluaisin toivottaa komission jäsenen Oettingerin tervetulleeksi hän on suostunut tulemaan budjettivaliokuntaan heti tänään puhumaan siitä, mikä esiteltiin eilen täysistunnossa. Ja hän tulee kertomaan myöskin tästä aloitteesta. Parlamentti kunnioittaa sitä, että komission jäsen tulee tänne meille ennen lehdistötilaisuutta. Tämä on sellainen kunnioituksen osoitus, joka koskettaa meitä erityisesti. Paljon kiitoksia talousarvion esittelystä ja paljon kiitoksia tämän esityksen selventämisestä. Luonnollisesti meillä on nyt vertailu äh, vuosien 2014, 2020 ja 2021, 2017 välillä. Me olemme siis eh, tarkkaavaisia kaikkien niiden asiakirjojen kohdalla, joita te voitte meille välittää niin, ettei mitään epäselvyyttä olisi, että jos me vuosia 2014, 2020 ja 2027 lukuja vertailisimme, että tämä tapahtuisi samalta pohjalta, niin ettei mitään epäselvyyttä olisi ja että kaikki epäilykset voitaisiin selvittää. Me olemme nyt hyvin läheisessä pohdinta vaiheessa. Toivomme, että neuvosto voi mahdollisimman nopeasti muodostaa. Ja tässä vaiheessa, jonka me olemme nyt valmiita avaamaan, olemme kärsimättömiä lähtemään tarkastelemaan tiettyjä asioita, niin ettei niihin jää mitään epäilystäkään. Ja tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että me erittäin paljon arvostaisimme sitä, että voisittaisiin kumota lopullisesti kaikki epäilykset, jotka liittyvät äh, nuorisotyöllisyysaloitteeseen ja vuoden 2018 äh, talousarvion neuvotteluihin äh, ei tule kysymykseen, että palaisimme nyt näihin asioihin. En halua, että tämä ymmärretään väärin. Päätös on tehty. Ja tässä katson vuonna 2018 talousarvion yleisesittelijään päin. Ja sitten toinen asia, että haluaisin käsitellä teidän kanssanne. Tämä liittyy mm, Turkin pakolaisapuun Syyrian pakolaisten osalta neuvosto ja komissio ovat käynnistäneet työnsä yhdessä ja parlamentilla on hiukan sellainen olo, että on jäänyt sivuun. Mehän emme vaadi sitä, että johtaisimme työtä, mutta vaatisimme sitä, että olemme tasavertaisesti mukana, sillä talousarviovaltaahan käyttävät tasapuolisesti sekä neuvosto että parlamentti yhdessä. Eli me haluaisimme päästä yksimielisyyteen tässä toisessa osiossa Euroopan talousarvion osalta. Ennen neuvoston yksimielisyyttä meillä on ollut yksi lisätalousarvio, eh, joka kävi läpi tavanomaisen menettelyn ja vaativia keskusteluja parlamentin ja neuvoston välillä. Tämän todettua, niin hyvä komission jäsen, sallikaa minun korostaa sitä, että meillä on tahtoa toimia teidän kanssanne ja teidän eh, tiiminne kanssa luottamuksen hengessä ilman mitään varauksia. Kiitoksia. Nyt teillä on mahdollisuus kertoa siitä, mihin ette eilen päässyt talo- talousarviossa täysistunnossa. Nyt teillä on mahdollisuus mennä yksityiskohtiin, ja yksityiskohdissahan ongelmat usein piilevät. Me haluaisimme toimia niin, että yhteistyömme voi olla hedelmällistä. Neuvosto hän joutuu tekemään yksimielisiä päätöksiä, mutta ähm, mitä tulee vuosien 2021 ja 2027 monivuotoiseen rahoituskehykseen. Ähm, se joutuu parlamentti joutuu ähm, ottamaan huomioon sekä 27 jäsenmaan odotukset että kaikkien niiden eurooppalaisten odotukset, joita me edustamme. Hyvä komission jäsen, teillä on nyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitän teitä siitä, että sain tilaisuuden näin pian talousarvio esityksen monivuotisen rahoituskehyksen esittelyn jälkeen tulla tänään tapaamaan teitä budjettivaliokuntaan. Ja näin voimme jo siirtyä keskustelujen toiseen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihehan oli komission valmistelutyö. Olimme tiivisti yhteydessä myös Euroopan parlamenttiin, valiokuntien puheenjohtajiin, puhemiehistöön ja tietenkin esittelijöihin ja luimme myös mietinnöt erittäin huolellisesti ja pyrimme ottamaan huomioon ehdotuksessamme Euroopan parlamentin kaksi mietintöä ja tehdyt ehdotukset. Tänä aamuna sitten tapasimme Korperissä kaksi ja puoli tuntia suurlähettiläitä neuvostossa siis meidän ja teidän kaikkien suurlähettiläät ja niin kuin jo olette kuulleet, tämä oli kyllä jännittävä tilaisuus. Ja tässä Euroopan parlamentissa taistellaan sitten joka ikisestä äänestä, mutta enemmistö riittää, mutta neuvostossa tarvitaan kaikki äänet. Suurlähettiläät, valtiovarainministerit, yleisten asiain neuvosto, kaikki valtioiden hallitusten päämiehet. Jo eilen kuulimme huomioita, twiittejä monilta hallitusten valtioiden päämiehiltä. Ensimmäiset twiitit ja kommentit kuultiin jo ennen kuin olimme edes esitelleet ehdotustamme. Eli ajoissa oltiin liikkeellä, mutta kyllä me nämäkin kommentit otamme vakavasti. Kaiken kaikkiaan kyse on nyt siitä, miten saamme aikaan yhteisen kannan. Minun ehdotukseni ei ole kaiken loppu. Ei suinkaan. Minä olen täysin valmis äh, kuulemaan äh, huomioita, voimme äh, lisätä määrärahoja johonkin, vähentää niitä jostain, tehdä mm, muutoksia. Nyt on teidän vuoronne ja neuvoston vuoro. Näin ollen äh, kehottaisinkin nyt meitä kaikkia lähestymään tätä tehtävää joustavasti. Katsokaamme, kun puhutaan tutkimuksesta, maataloudesta, kohesiosta, kun puhutaan Euroopan laajuista verkoista, niin katsotaan aina kokonaispakettia. Sillä jos jokainen haluaa maksimoida omat intressinsä, me emme pääse puusta pitkään. Mutta jos kaikki pyrkivät olemaan joustavia, niin saamme varmasti aikaan sopimuksen tästä hyvin monimutkaisesta kokonaisuudesta. Nyt meillä on siis ehdotus. Jälleen teimme sen seitsemäksi vuodeksi ja ilmoitimme, että seuraava ja sitä seuraava komissio voisivat sopia viidestä taikka viidestä plus viidestä vuodesta seuraaville monivuotisille rahoituskehyksille. Me olemme nyt, koska tähän, tähän asti kun on ollut pääluokkia, ja on ollut a ja b ja on ollut vaikka mitä, niin tämä rakenne on ollut ehkä jossain määrin ää, epäselvä. Ää, ja nyt ää, kun puhutaan otsakkeista, niin olemme luoneet myös sellaisia tehtäviä, jotka eivät ole aiemmin olleet eurooppalaisia tehtäviä, kuten turvallisuus- ja puolustuskysymykset esimerkiksi, tai maahanmuutto ja rajavalvonta. Ja näin ollen monet kansalaiset ja jäsenvaltiot ovat jo ennalta todenneet, että ohjelmia on liikaa, on todellinen ohjelmien viidakko ja viiden vuoden välein olemme aina jatkaneet olemassa olevia ohjelmia ja sitten päälle on tullut vielä uusia ohjelmia koska komissio on niitä ehdottanut ja parlamentti on niitä ehdottanut, niin nyt päätimme yhdistää tiettyjä ohjelmia myös joustavuuden lisäämiseksi ja ryhmitelläksemme näitä ohjelmia, ohjelmia tiettyjen otsikoiden alle ja myös näin sääntöjä voidaan äh, yksinkertaistaa. Nyt meillä on siis seitsemän äh, kokonaisuutta 38 ohjelmaa kaiken kaikkiaan. Me emme siis jatka ihan samaan vanhaan malliin. Kyllä politiikassa on reagoitava ja me olemme reagoineet. Nyt meidän on toimittava maahanmuuttoalalla, kehitysyhteistyöalalla, rajavalvonnan alalla ja meidän on annettava tilaa näille ja myös puolustustutkimukselle myös talousarviossamme. Ei voi katsoa vain taaksepäin menneisyyteen. Harvempia uusia ohjelmia, harvempia painopisteitä. Tämä on tulevaisuuden mottomme. Minä olen vakuuttunut siitä, että yhdistyneen kuningaskunnan erolla – täytyy olla talousarvion vaikutuksia. Ei kaikkea voida rahoittaa vanhaan malliin ja vielä lisätä uusia menoa, menokohteita. Siksi tarvitaan leikkauksia ja tarvitaan lisää tuloja. Jotkut jäsenvaltiot edelleen pitävät tiukasti kiinni 1,0 prosentista, tasan yhdestä prosentista kattona. Mistään muusta ne eivät välitä kaikki muu on toisarvoista. Me, meidän ehdotuksemme on 1,114, emmekä näin kulje koko sitä tietä, jota parlamentti on viitoittanut, mutta lähdemme kuitenkin liikkeelle ja uskomme, että korkeammat promille- ja prosenttiluvut olisivat aiheuttaneet vieläkin kovempia reaktioita jäsenvaltioissa. Ja näin ollen äh, sopimuksen mahdollisuus olisi pienentynyt ja tullut vieläkin vaikeammaksi. Bayerin äh, hallituksen päämies äh, oli tänään vieraana, niin äh, kuulkaa, kyllä bayerilainen hakisi Brysselistä turvapaikkaa, jos ehdottaisimme 1,3 prosenttia. Tai Itävalta. <laughs> Pidän kovasti Itävallasta ihan niin kuin Bayeristakin, mutta Itävallassakin on aina kaksi estettä. Eli, ja te kannatte aina kahta hattua Teidät on valittu Itävallasta, edustatte näin Itävaltaa, mutta edustatte myös Euroopan unionia. Ja miettikää, miettikää nyt myös pelivaraa siellä kotopuolessa. Viinissä 1,0, Brysselissä 1,3 prosenttia. Ei se niinkään toimi, eli kyllä kultainen keskitie on löydettävä. Eihän katto ole myöskään kuin raamattu. Ei, vaan se on keino päästä tavoitteeseen. Kyse on ohjelmista. Eli meidän tulee tarkastella kaikkia ohjelmia ja sitten katsoa, onko komission talousarvio esitys ohjelmien tarpeiden tasolla. Ovatko leikkaukset hyväksyttäviä ja ovatko investointiehdotuksemme painotuksiltaan oikeita? Ja sitten voidaan katsoa, mikä summa jää sinne viivan alle. Kaksi suurta ohjelmaa, kohesio ja YMP, ovat edelleen 30 prosenttia tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Kohesioleikkaukset ovat noin 6,2 prosenttia, alle 7 prosenttia joka tapauksessa. YMP vähän alle 5 prosenttia leikkaukset. Suorat, suorat tuet, niitä leikataan alle 4 prosenttia. Ja minä puolustan tätä ehdotusta joka ikistä maanviljelijää kats- silmiin katsoen. Minä mielelläni puhun heidän kanssaan tästä. Kyllä myös maaseudun on ymmärrettävä, että Brexit muuttaa pelisääntöjä. Miinus 4 prosenttia, miinus 5 prosenttia, miinus 6 prosenttia. Mutta siitä huolimatta maaseutu ja alueet ja maatalous äh, säilyvät elinkelpoisina. Ja nyt pyytäisin, että annatte meille vielä aikaa toukokuun loppuun asti. 29. toukokuuta tulemme kohesiota ja sosiaalirahastoa varten antamaan ehdotuksemme yksityiskohdista samoin maatalouspolitiikan kahdelle pilarille. Ja tällöin nähdään, minkälaiset suorat vaikutukset ehdotuksillamme on maaseudulle, maanviljelijöille, alueille, sosiaalipolitiikalle. Ja tuolloin sitten uudelleen Kretsun ja Hoganin kanssa tulen mielelläni teidän kuultavakseni koska tällöin voidaan sitten äh, käynnistää neuvottelut äh, äh, parlamentin ja neuvoston kanssa. Silloin niissä on mieltä. Halusimme kuitenkin nyt esitellä teille tämän Euroopan tulevaisuutta varten tekemämme talousarvioesityksen. 2011 tietyt asiat eivät vielä olleet eurooppalaisia kysymyksiä. 2011 maahanmuutto ei ollut vielä tässä määrin näkyvillä. Syyrian sisällissota ei ollut vielä alkanut. Sadat tuhannet lähi pakolaiset eivät vielä olleet lähteneet liikkeelle. Eli tuolloin naapurustomme oli huomattavasti vakaampi. Nyt meidän on naapurustossamme investointava ihmisten tulevaisuuden näkymiin ja ihmisten ihmisarvoon. Ja Euroopassa maahanmuutto ja kotouttaminen vaativat lisää investointeja ja ne jäsenvaltiot, ei Irlanti, ei Luxemburg, ei, vaan Kreikka, Puola, Italia, Malta, Kypros, Bulgaria. Näille on annettava hallintoapua ja taloudellista apua. Niin Böke tuossa itse asiassa juuri muistutti, että jo viime kierroksella koheesioehdotuksessa mm, neuvosto hylkäsi tämänkaltaiset suuntaukset niin, sitten verkkojen Eurooppa, infrastruktuurihankkeet, tuolloin 9,5 miljardia Neli Cruz ehdotti ja <laughs> neuvosto leikkasi se yhteen miljardiin. Nyt tiedämme, että se oli suuri virhe. Me ehdotamme jälleen 9 miljoonaa verkkojen Euroopalle tekoäly, kyberturvallisuus, high performance computing, nämä äärimmäisen tehokkaat tietokoneet, jännä nähdä, että leikat, leikkaako neuvosto taas ehdotustamme 9-1 miljardiin, koska tällaista Eurooppaa minä en haluaisi. Tulevaisuus merkitsee innovaatioita, tutkimusta, kehitystä. Kolme prosenttia tämme innovaation ja tutkimukseen horisontti ahan kasvatamme yli 60 prosentilla, mitä tulee digitaaliseen alaan. Jos jäsenvaltiot tätä sitten leikkaavat, niin näin vievät pohjaa yhteiseltä tulevaisuudeltamme. Kun kohesiovarat voidaan yhdistää innovaatio tutkimusvaroihin, niin sellaiset jäsenvaltiot, joiden tutkimuskapasiteetti ei vielä ole hyvällä tolalla, voivat sitä nostaa. Eli siirrot kohesiosta tutkimukseen vahvistavat kaikkia jäsenvaltioita ja niiden alueita, jotka pääsevät näin Pariisin ja Lyonin, eli vahvojen ää, alueiden tasolle, Bayerin, Baden-Württembergin tasolle. Erasmuksen tuplasimme. Mielestäni euroskeptisyyteen on vastattava juuri näin, niin että Eurooppa on avoin nuorille heidän opiskeluaikanaan niin, että he voivat tutustua uusiin maihin, kieliin, kulttuureihin, musiikkiin, maisemiin. Ja näin uskon että näiden määrävarojen, määrärahojen kaksinkertaistaminen Erasmukselle on hyvä vastaus. Jotkut ehdottivat jopa kolminkertaistamista. 100 prosenttia lisää tosiaan Erasmukseen, samoin merkittävä määrä tutkimukseen ja sitten naapuruus ja myös mm, laajemmalti kehityssä avun lisääminen, maahanmuuttorahoituksen lisääminen, mutta myös sitten rajavalvonta ulkorajojen valvonta yhdessä niiden jäsenvaltioiden kanssa, joihin tämä eniten on kohdistunut, niin että Schengen ja sen sisärajat ovat avoimet. Näin haluamme Frontexin henkilöstömäärää lisätä kymmeneen tuhanteen, reilusta tuhannesta. Eli tässä modernisoimme talousarviota aivan äh, ennennäkemättömällä tavalla, koska haluamme valmistella Eurooppaa tulevia vuosikymmeniä varten. Parlamentille on ollut ja on edelleen tärkeää, että myös tulopuolta uudistetaan ja monipuolistetaan. Tätä juuri ehdotammekin. Öö, me haluamme öö, kaksi numeroisen miljardi summan äh, uusista tulonlähteistä. Äh, psykologisestikin mielestäni on tärkeää, että äh, jos kansalliset tai parlamentin tai kansalliset parlamentit ovat vastuussa 70 prosentista tuloistamme, niin sitten se voi luoda sellaisen haluan rahani takaisin, I want my money back ajatuksen. Sitten näin esimerkiksi 20 prosenttia ETS-stä tuloiksi. Ja sitten ei-kierrätyskelpoinen muovi niin, että tehdään kannustimia sille, että jäsenvaltiot rajoittavat tai kieltävät tai kansallisesti verottavat vahingollisia tuotteita niin, että esimerkiksi pakkausmateriaalit äh, saadaan kierrätettäviksi ja näin muovijätteen määrää vähennettyä radikaalisti. Voisin puhua teille pitkäänkin, mutta itsehän voitte lukea ehdotuksemme ja pakettimme, joten nyt minä haluan kuulla kysymyksiänne ja kritiikkiänne. Olen aivan varma siitä, että kritiikkinne on ihan toisenlaista kuin se kritiikki, mitä tänä aamuna kuulin Koreperissä. Idästä länteen ja pohjoisesta etelään ää, olen pyrkinyt ää, nyt toimimaan reilusti ja kaikilla aloilla samoin näin. Ja kyllä meidän sitten täytyy sopimus saada jossain vaiheessa myös aikaan. Lopuksi vielä tänään lehdistössä oli paljonkin kommentteja, useimmat niistä täysin asiallisia. Ja monissa jäsenvaltioissa uutise, uutisoitiin, että kansalliset maksut tulevat nousemaan omasta maastanikin. Luin yhden 12 miljardin jäsenmaksulisäyksestä. lisäyksestä kun katsotaan 2019 talousarviota, niin verrattuna vuoteen 2018 mm, kasvu on 2-3 prosenttia. Kukaan ei välitä siitä yhtään. Ei sitä, sitä kukaan edes kirjoittaa. Meidän ongelmamme vaan on se, että me tarvitsemme näitä pitkän aikavälin talousarvioita, koska tutkijamme, viljelijämme, eri hankkeet vaativat pitkän aikavälin suunnitteluvarmuutta kun nyt äh, ajatellaan vaikkapa vuotta 2014 äh, ja verrataan sitä vuoteen 2027, niin, <laughs> niin, niin maailma on täysin muuttunut. Äh, ajatellaan vaikkapa tiet, tiettyjen raaka-aineiden hintaa taikka, taikka infrastruktuurihankkeiden hintaa. Ne ovat kaksinkertaistuneet, joten, joten kyllä, kyllä maailma on erilainen. Ei tätä talousarviota voi verrata vanhoihin. Ero on vieläkin suurempi, jos mennään kauemmas taaksepäin. Ja jos meillä olisi 20 vuoden rahoituskehys, niin nämä erot olivat, olisivat vieläkin suurempia. Eli pyytäisin, että kertoisitte kaikille, että seitsemän kertaa seitsemän vuotta kertaa inflaatio 1,6, 1,7 prosenttia on 2,13 prosenttia pelkkää nimelliskasvua ilman, että saa yhtään mitään lisäarvoa tälle seitsemän vuotta kasvua. 1,8-2 prosenttia, kaiken kaikkiaan 17 prosenttia. Näin saadaan sitten nimellisesti 30 prosentin lisäys ilman, että, että, että lisäarvoa saadaan. Eli nämä 30 prosenttia menevät yksin, jotta saadaan säilytettyä eh, tulo- ja menoarvio samalla vanhalla tasollaan. Inflaatio ja BKTL-kasvu ovat asioita, joille me emme mitään voi. Ne vaikuttavat kansallisissa kassoissa ihan yhtä lailla kuin eurooppalaisessa kassassa. 2014-2027 minä haluan nämä luvut ja arviot kaikista jäsenvaltioista, niin olen ne nähnyt. Ja näin ollen 3, 4, 50 prosenttia voi laskea joka ikisen maan kohdalle, koska nyt kun me pidämme sitten kiinni tästä katosta yksi pilkku jotakin ja lisäämme siihen tämän nimellisen kasvutekijän, inflaatio, BKT, kasvu ja sitten vielä nämä Brexitin mukanaan tuomat leikkaukset. Ja sitten vielä annetaan Euroopan unionille uusia tehtäviäkin kaiken päälle, 13 miljardia puolustukseen esimerkiksi, taikka maahanmuutto, taikka rajavalvonta. Ei rajavartioille kauniit sanat leipää pöytään tuo, eli 10 000 uutta rajavalvojaa maksavat rahaa hekin, eli nimellisesti ja myös realis, realisesti ää, on otettava huomioon, että esimerkiksi Saksa ehdotuksemme mukaan ei enää maksaisikaan 25 vaan 36 miljardia, mutta näistä 36 vain 3-4 miljardia tulee Brexitistä ja uusista tehtävistä ja loput tulee sitten tästä inflaatiosta ja BKTL kasvusta, joten minä olen täysin, täysin avoin ehdotuksillenne, mutta muistakaa myös nämä tosiasialliset numerot. Älkää unohtako niitä. Ja nyt yritämme sitten mitä pikimmin myös neuvostossa käynnistää tai neuvoston kanssa käynnistää neuvottelut Eurooppa-hankkeen puolesta. Merci, merci, monsieur. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Jos sallitte, nyt annan puheenvuoron esittelijöillemme monivuotoisen rahoituskehyksen yhteisesittelijöille ja uusien omien varojen yhteisesittelijöille. Meidän pitäisi voida päättää kokouksen puoli neljä, koska teillä on tiukka aikataulu, joten pyytäisin, että jokainen kunnioittaa aikarajoja eikä puhu kahta minuuttia pitempään. Jan Olbricht, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen en halua vain symbolisesti perinteisesti kiittää, vaan äh, todella kiittää. Tämä on uusi aloitus, äh, uusi avaus äh, tämän uuden budjetin myötä. Tämä on hyvin optimistinen näkökanta. Jatketaan tähän suuntaan. Toisaalta on hyvin tarpeellista muistaa, että olette nyt täällä tämän 1,0 1,3 välillä ja pitää selkeä ratkaisu löytää. Haluaisin ensin todeta, että se mitä oikeastaan tarvitaan budjettivaliokunnan esittelijänä. Tarvitsemme selkeän selityksen näille numeroille. Tämä on nyt se hetki, jolloin meillä olisi ymmärrettävä, mitä ehdotuksella ne tarkoitatte. Kun me ehdotamme 1,3, niin minun mielestäni minä kerron sitten, mitä meidän pitäisi tehdä ja mitä se maksaa ja mikä on taso. Reaktiona odotamme samaa teiltä, mitä te to- ehdotte, millaisia toimia, mitä se maksaa, mistä rahat tulevat koska haluaisimme käydä keskustelua, ei ainoastaan niin, että 1,3 prosenttia halutaan sillä siisti, vaan äh, sanotaan selvä, haluatte vähentää, no mistä haluatte leikata? Mistä toiminnasta leikataan? Ymmärrämme kyllä tämä miinus viisi, mutta on muuten aika äh, kiinnostavaa, että puhutte hyvin yleisistä numeroista, 5,5, 5,6, kohesiosta eilen puhuttiin jopa seitsemänä emme me halua puhua nyt oikeastaan vain numeroista 1 vai 1,3, vaan kuinka paljon maksaisi se, mitä halutaan tehdä. Ja näin me haluamme tehdä työtä budjettivaliokunnassa. Haluamme, emme halua vain konkreettisia numeroita. Sitten lyhyesti. Voisitteko ystävällinen selvittää meille hyvin yksinkertaisella tavalla tämä miinus viisi ja, ja miinus kuusi kohesio maatalous? Missä hinnoissa tässä nyt puhutaan? kun aloitetaan, mikä on 100 prosenttia. Me tarvitsemme täl- tällaista tietoa, koska analyysit vaihtelevat. Jotkut ottavat huomioon inflaation ja sanotaan, että ei sillä 5 kuin 15. Jotkut sanovat, että ei sillä 5, se on 10. Miten, mikä siis tämä todellisuus on? Mitä tämä miinus 5 tarkoittaa? Ja sitten tietenkin budjettimielessä haluaisin todeta, että kunnioitamme sitä, että ehdotuksessa otetaan tämä oikeusvaltioehto. Tämä on tärkeä asia. Niin on hyvin tärkeää, että ei rangaista lopullisia edunsaajia. Tämä on hyvin olennaista. Esittelijänä, toisena esittelijänä haluaisin todella todeta, että tästä hetkestä eteenpäin tarvitsemme todellista keskustelua todellisista numeroista, mitä näillä numeroilla tarkoitetaan ja meitä todella kiinnostaa, mitä pitäisi tehdä ja kuinka paljon se tulisi maksamaan. Kiitoksia. Isabel Kiitoksia seuraavaksi Isabel Toma. Hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Eilen jo sanoinkin, että olen hyvin pettynyt tähän ehdotukseen, mutta nyt on uusi päivä ja haluaisin nyt jakaa tämän yhteisesittelijän optimismin. Budjettivaliokunnastakin ja sanoa, että eh, taisteluhan on nyt oikeastaan vasta alkanut. Näin varmaan itsekin sanoitte, joten ollaanpa optimisteja. Mutta jotta taistelu voidaan todella aloittaa, niin tämähän on todellakin va- budjettivaliokunta. Ja anteeksi vai meillä on täällä on lukuja koskeva ongelma, kuten kollega jo tässä sanoi, hyvin täsmällisesti. Mitä me siis tarvitsemme? Yksinkertaisesti tarvitsemme sellaisia lukuja, siis tarvitsemme edellisen MFFn luvut tämän vuoden hinnoilla, koska muuten emme voi mitään vertailuja tehdä. Tämä olisi sitten se vertailukohta, jonka mukaan voimme tarpeelliset vertailut tehdä. Minusta tämä on aivan olennaista. Sitten toinen asia, meillä on täällä pieniä inflaatio-ongelma. Näyttää siltä, että olette arvioineet inflaation aika korkeaksi tuleviksi vuosiksi. Tämä olikin aika hyvä keksintö, josta itävaltalaiset joskus puhuivat, mitä suuremmaksi inflaatio esitetään, sitten vähemmän näillä nykyeuroilla on merkitystä. Tässä ehkä olisi keskusteltava siis myös siitä, kuinka arvioidaan inflaatiota. Ja tältä pohjalta voimme sitten aloittaa kunnon työn. Toistaiseksi nämä keskeiset määrittelevät asiat vielä puuttuvat. Emme voi näin ollen analyysiä sen enempää tehdä maalis- toukokuun lopun mennessä saamme teiltä yksityiskohtaisen eh, analyysin tästä teidän ehdotuksesta. Mutta komissaari, täällä muuten ei ole mitään pohjoista ja etelää, vaan täällä on Euroopan parlamentti, jossa on enemmistö 458 meppiä äänesti tästä yhdestä ja samasta MFF-ehdotuksesta vuosiksi 2021-2027, emmekä siitä noin vain luovu, te täällä neuvostosta puhuitte, mutta tuo ongelma ei täällä parlamentissa näy, joten olen hyvin optimistinen sen suhteen. Kiitoksia sitten uusien omien varojen yhteisesittelijä, edustaja Levenoski, olkaa hyvä. Kiitoksia. On helpompi käydä keskustelua painettujen asiakirjojen pohjalta kuin suullisen esityksen, mutta kuten kanssaesittelijät mainitsivat, esityksen tapa on komission kannalta ovella, mutta ei kovinkaan läpinäkyvä niille, jotka haluaisivat arvioida asiaa myöskin käynnissä olevien monivuotisten rahoituskehysten kannalta. Jos tämä olisi käypinä hintoina ilmaistu, meidän olisi helpompi arvioida tämän kaltaisia menoja. Hyvä uutinen on se, että parlamentin päätöslauselman linjojen mukaisesti meillä on äh, mahdollisuus pohtia uusia omia varoja ja yksinkertaistaa tulopuolta. Tämä korjaa mikään äh, yllätys, mutta mutta 12 prosenttia vain yleisistä tuloista, eli ei kovinkaan suuri äm, osio. Yritysverotus tuottaa puolet äh, tästä mahdollisesta summasta verotuloista. ETS en ollut kovinkaan äm, innoissani, sillä se ei ole käynnissä tietyissä maissa, ja tämä tuottaa vain 2 prosenttia äh, yleisistä tuloista. Sitten ähm, varansiirtovero, tämähän on hyvä lupaus, sitten hyvä lupaus muutenkin päästä eroon tai ainakin vähentää korjauksia maksuosuuksista. Kuitenkaan kaikki nämä korjaukset eivät liity brittien maksukorjaukseen. Me on mahdotonta nettomaksajille luoda täysin tasapuolista asemaa ilman jonkinlaisia korjauksia tai epäilenpä tätä. Ehm, eräät kollegat ovat hyvin kunnianhimoisia, heillä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu, he haluaisivat saattaa kaiken päätöksen ennen äh, vaaleja. Tämä niin kutsuttu vähennyskulu, tämä ei ole 25-20 prosentin tämä on tilanne, jossa parlamentti on yhtenäinen ja va- valmis toimimaan. Eli tämä auttaisi tulopuolella teidän tehtävänä. Kiitoksia. Merci. La parole est... Kiitoksia. Sitten Gérard Dupré. Seuraavaksi, olkaa hyvä. Uh, merci, président. Uh, brièvement. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti tässä vaiheessa viisi syytä olla tyytyväinen, yksi huoli ja kaksi tyytymättömyyden lähdettä. Ensinnäkin nämä tyytyväisyyttä aiheuttavat asiat täällä on omat varat. Tätähän ei oltu alun perin taattu ja neuvottelut olivat vaikeita. Eli hyvä juttu. Sitten toinen asia, ehdotatte paketti, Aina sanoin, mitä tarvitaan paketti, niin että voidaan tasapainottaa nämä maksuosuudet, jotka voivat olla epätasapainoisia. Kolmas hyvä asia. Omat, uudet omat varat on mukana. Ne olivat Montin kertomuksessa, ne olivat Lewandowskin ja minun mietinnössä myös. Neljäs hyvä asia Nämä uudet omat varat vastaavat kahta strategista tavoitetta, jotka meillä kaikki on, eli parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja toisekseen suojella ympäristöä ja torjua ilmaston lämpenemistä. Ja sitten niin Janus Lewandowski sen sanoikin, ehdottatte sitä, että nämä alennukset poistetaan, vaikka aikaa tullut jotakin asioita varten, onkin vähän arkaluontainen. Haluaisin kysyä, mikä tässä on etenemisen nopeus, kuinka nopeasti voitte nämä omat varat ottaa käyttöön, niin että, alus, että voitaisiin keventää kansallisia maksuosuuksia. Sitten nämä mm, tyytymättömyyttä aiheuttavat asiat, nämä summat eivät vasta sitä, me, me toimimme. Selkeästi tässä painopiste on kansallisten maksuosuuksien puolella. Tässä MFFssä tämä on todella niin tyytymättömyyden lähde. Sitten toinen tyytymättömyyden lähde, mitä tulee toisiin tuloihin, ette ole tätä sakkoasiaa ratkaista se, että yritykseltä voitaisiin saada sakkoja, joilla voitaisiin ruokkia jäsenvaltioiden budjettia, mutta nyt tulee nämä tulot vain EUlle. Tähän asiaan ei ole puututtu ja haluaisin tietää, mistä se johtuu. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Me jatkamme nyt. Siirrymme koordinaattoreihin, ryhmien koordinaattoreihin täällä budjettivaliokunnassa. Jose Manuel Fernandes, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun nyt Portugalia. Olen yhä enemmän ja enemmän vakuuttunut siitä, että parlamentin ehdotus on oikea. Meillä on ehdotus, jossa puolustamme ajatusta siitä, että kohesiota pitäisi vähentää. Ja meillä on samankaltaisia ajatuksia kuin komissiolla Erasmus Plus ja tutkimusosioista. Mutta mikä on neuvoston kanta? Minkälainen ehdotus neuvostolla meille on, ellei neuvosto hyväksy kohesio ja maatalousleikkauksia? Mielestäni törmäämme ongelmaan. Meillä on syytä olla tyytymättömiä ja paljon Parantamisen varaa on kilpailualalla, mutta tarvitsemme solidaarisuutta. Kohesio on kärsinyt valtavia takaiskuja ja kohesio, kuten tiedämme, tarkoittaa EAKR, alueiden kehittämisrahastoa, sosiaalirahastoa. Ja kuinka paljon tämä osio nyt olisi 5 prosenttia lehdistölle, täällä kuusi ja puoli, kun puhumme tässä salissa ja eilen puhuttiin seitsemästä prosentista. Eräät puhuvat kymmenestä. Mikä on todellinen osio? Onko rakenneuudistuksista leikattu kohesiopolitiikka ja EAKR ovat tärkeitä? Me tarvitsemme mielestäni teknisen kokouksen komission ja parlamentin yksiköiden välillä niin, että me tarkistamme, puhumme kaikki samasta asiasta. tämän lisäksi solidaarisuusosiota on leikattu talousarviosta. No, jos tarkastelette tätä talouden vakauttamisrahastoa. Se on talousarvion ulkopuolella ja se saa rahoitusta jäsenmailta, mutta jos me katsomme sitten kehitysrahastoa, me tuimme ajatusta, että tämä olisi talousarvion sisällä. Tämä pitäisi olla lisä. Ja jos nyt lisätään tämä talousarvion sisälle ja leikataan muita politiikan aloja, olisi parempi, että säilytämme rahaston talousarvion ulkopuolella. Säilytämme sen siellä. Tietenkin, jos me kehitysrahaston lisäämme talousarvioon, kokonaissummia tulee luonnollisesti kasvattaa. Me tiedämme, että on jäsenmaita, jotka ovat törmänneet vaikeisiin olosuhteisiin. Eräät näistä jäsenmaista ovat vasta päässeet sopeutumisohjelmasta yli. Me tarvitsemme lisää alueellista ja sosiaalista kohesiota. Ilman tätä mitään kilpailukykyä sen sanan arvoista ei meillä ole. Kiitos. Kiitoksia. Gerdetepa Rubia, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen siitä, että olette jälleen kerran tullut tänne puhumaan rahoituskehyksestä. Tällä kertaa edessä on budjettivaliokunta. Haluaisin korostaa sitä, mitä täällä monet esittelijät ovat jo todenneetkin, että olen järkyttänyt meitä paljon. Nimittäin se tapa, jolla lukuja täällä käytetään budjettivaliokuntana, tarvitsemme ver- vertailukelpoisia lukuja. Emme voi verrata 28 jäsenvaltion ra- rahoitusnäkymien hinnoilla 2014-2019 uuteen rahoituskehykseen, jossa on 2 prosentin inflaatio. Haluamme siis reaalihinnat eh, aikaisemmalta rahoituskaudelta vuoden 2018 kiinteillä hinnalla ilman UKta. Ja näin voimme var- verrata täsmälleen näitä samoja lukuja toisiinsa. Jos meillä on nämä eh, luvut, jotkut, eh, jos meillä ei ole näitä, niin aikamoisia yllätyksiä eteemme tulee. Sitten joitakin kysymykseen. Nyt tätä lähde sen kummemman arvioimaan sitä täysistunnossa teimmekin joitakin ongelmia joissakin ohjelmissa. Ensinnäkin sanotaan, että Erasmus Plussa on kaksinkertaistettu, mutta haluaisin, tai olen ymmärtänyt, että osa interreilistä otetaan mukaan Erasmus Plussaan. Nyt haluaisin tietää, mikä osa tästä uudesta e, Erasmus Plus-rahoituksesta oikeastaan kuuluukin interreilille. Sitten Euroopan sosiaalirahasto Haluaisin tietää, millä tavalla todellisesti on leikattu tätä äh, verrattuna aikaisempaan rahoituskehykseen. Erityisesti tämä uusi eurooppalainen sosiaalirahasto, minkä verran äh, siinä on nämä ohjelmat mukana, jos, en, jos ymmärrän oikein, niin tämä nuorisotyöllisyysaloite, joka sellaisena katoaa, saa rahoitusta sosiaalirahastosta, mutta sitten on on myös otettu maahanmuuttajia kysymyksiä tänne. Eli meillä on siis pienempi sosiaalirahasto, jossa on paljon enemmän mm, tehtäviä, enemmän mm, laajempi soveltamisella. Sitten kolmas kysymys, tämä uusi Invest EU-rahasto, kuinka se tulee toimimaan ja mitkä sen tavoitteet ovat. Seuraava kysymys, nämä kaikki erityisrahastot, jotka ovat tällä hetkellä budjetin ulkopuolella, otetaanko ne mukaan vai katoavatko ne, mitä niillä, väli, mitä niillä välineillä tapahtuu. En tiedä, onko meillä enempää aikaa. Sitten ehdollisuus, haluaisin lisätietoa siitä, kuinka se tulee toimimaan ja voitteko varmi, vahvi, vahvistaa meille, että sanktiot eivät tule vaikuttamaan loppullisiin edunsaajiin, niin kuin tämä parlamentti oli ehdottanut, ja vielä viimeiseksi lisätietoa joustavuudesta. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Bern Kolmel, Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen Oettinger, kiitän teitä siitä, että tulitte keskustelemaan kanssamme tänään ja kiitän äh, siitä työstä, jota te ja kolleganne olette tehneet mielestäni erinomaisesti. Totta kai eri painotuksia meillä kaikilla varmasti on. Kokonaissuunnasta olen kuitenkin kanssanne yhtä mieltä, erityisesti mitä tulee avoimuuden lisäämiseen. Mielestäni on aivan erinomaista, että meillä on kaksi lisäotsaketta. Kansalaisten on tärkeää ymmärtää, mihinkä EU-rahat käyttää, ja tulevaisuudessa uskon tämän olevan entistäkin tärkeämpää, joten avoimuudelle merkittävä tuki minulta. Ongelmallisempana pidän sitä, että Eikö meidän tulisi tässä yhteydessä viimeinkin ottaa edes ensiaskeleita kohti tulosperusteista talousarviota, eli ihan mitattavissa olevia tavoitteita ensin asettaa ja sitten mitata tuloksia, katsoa, että onnistuimmeko siinä, mihin pyrimme, menimmekö edes oikeaan suuntaan. Tämä lisäisi avoimuutta ja varmasti myös kansalaisten hyväksyntää. Kansalaiset todella haluavat tietää, mihinkä rahat käytetään, eikä se riitä, että me sanomme, että meillä on ohjelmia ja ohjelmien puitteissa 100 prosenttia rahoista saadaan käytettyä, ja näin ollen tämä on siis automaattisesti menestys. Ei, ei se näin ole. Ratkaisevaa on tietenkin se, että mitä nämä toimet käytännössä saavat aikaan. Erityisesti nostaisin nyt esiin maahanmuuttopolitiikan. Edelleen katson, että maahanmuuttopolitiikkaa varten tarvitaan vieläkin enemmän varoja kuin on ehdotettu, jos maahanmuuttopolitiikka nähdään laajemmissa puitteissa, eli että tähän sisällytetään myös toimet Afrikassa ja Lähi-idässä. Nämä maat tarvitsevat apua ja tämä apu maksaa rahaa. Samalla sanon, että että mielestäni tämän avun on oltava ehdollista, näiden määrärahojen käytön on oltava ehdollista, niin että saadaan EU-ssa tehokasta turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Tätä on saatava, koska muuten me vaan paikkaamme vuotoja siellä täällä. Nyt halutaan lisää henkilöstöä Frontexille, mutta luonnollisesti ongelma on edelleen näilläkin uusilla rajavartioilla, kun ihmiset tulevat, niin mitä tehdä näiden, näille ihmisille rajoillamme. Meillä on oltava sellainen oikeusjärjestelmä, joka mahdollistaa tehokkaan valvonnan sen suhteen, kuka Euroopan unioniin tulee ja kuka ei. Juuri talousarviossa meidän täytyy olla rehellisiä, mutta kaiken kaikkiaan sanoisin, että ihan oikeaan suuntaan olette menneet. Kiitoksia. Alden puolesta varjoesittelijä Anneli Jäätteenmäki, olkaa hyvä. Dear Commissioner, thank for your... Hyvä komission jäsen, Kiitoksia tästä esityksestä ja kovasta työtä, jota olette vuosia jo tehneet tämän ehdotuksen eteen. On varmasti hyvin vaikeaa saada aikaan tasapainoinen ehdotus. Kysymykseni koskee tätä ilma, ilmastomenopuolta. Ehdotatte, että kunnianhimotasoa nostettaisiin ilmastoon liittyvillä rahoituksella, kahden, niin 25 prosenttia EU-rahoituksesta suuntautuisi siihen. Tätä ehdotatte 25 prosenttia siis. Nykyisen MFFn aikana meillä on ollut 20 prosentin ilmastotavoite, eikä sitä ole saavutettu. Haluan kiittää tästä ehdotuksesta, mutta haluaisin kysyä, Millä tavalla te ja komissio aiotte saavuttaa tämän uuden tavoitteen, koska tätä aiempaakaan tavoitetta ei ole saavutettu? Kiitoksia. Kiitoksia jälleen kerran varjoesittelijä vihreästä, Jorni Soli, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Hyvä uutinen ehdotuksessanne on se, että Tämä ei ole ainakaan askel taaksepäin verrattuna nykyiseen monivuotoisen rahoituskehykseen. Tämä on hyvä uutinen. Tämä on hyvä alku. Mutta huono uutinen on se, että pahin on vielä edessä, sillä nyt me kohtaamme tämän loputtoman neuvottelun, joka toivottavasti ei 21 kuukautta kestä, kuten viimeksi, mutta ehkäpä näiden neuvotteluiden lopputulos tekee tästä aloitteesta hyvän. Me pyrimme tietenkin parlamentissa puolustamaan omaa kantaamme. Minun ryhmäni tukee sitä kantaa, joka suurella enemmistöllä ilmaistiin oma aloite mietinnöissä. Toisekseen olen sitä mieltä, ettei tämän esityksen koko ole kyllin kunnianhimoinen 1,114 prosentilla emme pysty todellista kunnianhimoista politiikkaa Euroopan unionin eteen ähm, ajamaan. Komissiossa, neuvostossa eikä todennäköisesti suurimman enemmistön parissa täällä parlamentissakaan ei ole tahtoa toimia hyvin kunnianhimoisesti Euroopan eteen, mutta ainakin tässä yhteydessä meillä olisi mahdollisuus omistaa enemmän varoja vahvemman, paremmin toimivan Euroopan unionin eteen. Uskoakseni teidän esityksenne on tulopuolella kunnianhimoisempi kuin menopuolella. Tulopuolella on innovatiivisia ehdotuksia, Mielestämme ehdotuksen uusistomista varoista olivat tervetulleita, vaikka olisimme toivoneet vielä lisää uusia omia varoja, mutta tämä on jo sinällään askel oikeaan suuntaan. Mitä tulee prioriteetteihin, kiitän sitä huomiota, jota annatte raiteille, siirtymisen kaltaisissa hankkeissa, kuten Digitaalinen Eurooppa, Erasmus Plus ja niin edespäin, nämä ovat positiivisia, on pahoiteltava, että puolustuksen 17 miljardia ovat uusi prioriteetti. Me olisimme toivineet ennemminkin investointeja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta Euroopan unionissa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Nirjeda, olkaa hyvä. Commissioner, um, I like the fact that you said you were looking forward to criticism. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Olen iloinen siitä, että haluatte kritiikkiä. Toivon, että otatte sen myös huomioon. Tässä on mahdollisuus saada aikaan todella eroaikaan. Puhuitte täällä Erasmuksesta ja, ja kasvusta. Minusta tämä ei ole tarpeeksi pitkälle. Jos haluamme mill- millään tavalla sitouttaa nuorisoa enemmän. Yliopistot eivät salli riittävästi eivätkä tut, eikä tutkimus myöskään, jos pitää katsoa seitsemän vuoden älykästä Eurooppaa, niin kyllä me tarvitsemme todellisia investointeja tälle alueelle. Kuten muutkin täällä puhuivat, tarvitaan lisätukea viljelijöille, pien, nuoret viljelijät ja perheviljelijät tarvitsevat lisätukea. 5 prosentin leikkaus YMP on sietämätön. Meidän on mm, mm, pyrittävä vähentämään e- epätasa-arvoisuutta kohesiopolitiikan ja YMP kautta. Myös kalastuspolitiikka on aivan polvellainen. Siellä on valtavia haasteita, mukaan lukien Brexit, aikamoinen eksistenttinen kriisi on menossa ja jos ei todella tueta, niin tämä teollisuuden ala menetetään. Tarvitaan kestävää ympäristöä kunnioittava teollisuus. Edelleen olen hyvin huolestunut ohjelmien yhdistämisestä. Tiedämme, että tämä usein tuo vähän synergiaa ja näin vain oikeastaan kätketään leikkauksia ja sitten velan käyttö vipuna on myös huolestuttava. Lopuksi vielä minulle kaikkein tärkein asia on rauha. Meitä uhkaa puolustusteollisuuteen valuvat rahat ja ulkorajoihin valuva rahaa. Ei tämä minun ne ollenkaan lohduta. Kuinka voin palata kotiin ja sanoa viljelijöille ja sanoa, että arvatkaapas mitä Eurooppa Eurooppa on jättänyt teidät sivun, koska puolustuksen militarisointiin pannaan kaikki rahat ja teiltä leikataan eli mahdollisuudet näiltä nuorilta perheviljelijöitä, jotka tukevat meidän talouttamme. Kuinka minä aion vastata nuorille, joilla on vaikeuksia eh, saada katto päänsä päälle ja eh, saada koulutusta ja kertoa, että oikeastaan miljardit menevät puolustukseen, mutta teidän tulevaisuutenne ei ole meidän prioriteetti. Haluaisin vastauksen teiltä, kuinka käsittelemme tätä kansalaisten kanssa. Jos halutaan kansalaiset mukaan, tarvitaan paljon lisää sosiaalista osallisuutta. Prioriteettien on muututtava. Kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Valli, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostan komission asennetta. Tämä ei ole mikään helppo tilanne. Meillä on vain kaksi minuuttia aikaa. Mitä tulee huoliin, olen lukenut, että täällä on lineaarisia leikkauksia. Tämä on huolestuttavaa pienten viljelijöiden kannalta. Ja Nämä ovat seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon erityisesti maaseutualueilla ähm, maaseutualueella ja mitä tulee uusituksiin vaikuttaa olevan haluaisin tietää, mitkä ovat ne uudistukset, joita äh, komissio haluaa tehdä, sillä äm, eurooppalaisen vakausmekanismin äh, uudistukset vaikuttavat olemaan aivan vastakkaisia, mitä tulee sitten näiden 30 miljardin, vaikka äh, ehdollisuus äh, äh, muuttuisi. Tämä vaikuttaa tarjoamaan hiukan vakautta ja haluaisin tietää, kuinka tämä mekanismi toimii kansallisten pankkien ja keskuspankkien välillä tiettyjen euroalueen pankkien suhteen. Tässä puhuttiin muutamista ähm, kansallisista talousarvioista muutamista äh, sadoista miljoonista, jotka olivat tärkeämpiä. Mitä tulee sitten puolustusmenoihin, nämä 27,5 äh, miljoonaa Meillä on Ranskan ja Saksan kaltaisia maita, jotka hyötyisivät tästä enemmän. Tässäkin yhteydessä meidän pitäisi olla paljon tarkempia. Meidän kriteerien tulisi olla läpinäkyvämpiä, sillä meillä on enemmän puolustusteollisuutta tietyissä maissa sitten. Vielä yksi asia hiilidioksidipäästöihin liittyen tässäkin yhteydessä. Nämä ovat resursseja, joita hallinnoidaan kansallisessa talousarviossa, nämä 20 prosenttia kansallisissa talousarvioissa. Haluaisin ymmärtää tässäkin taustalla olevan ajatuksen ehdotuksen taustalla, sillä nykyisten talousarviosääntöjen mukaisesti kansallisella tasolla on näitä varoja vaikea periä. Kiitoksia. Edustaja Vali, seuraavaksi Andrea Lissen. Thank you, Mr. Chairman, and welcome, uh, Mr. Atting. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa Oettinger. Jatkan hollannin kielellä. Me olemme kyllä todella hämmentyneitä tästä ehdotuksestanne. Eurooppalaiset verot ja eurooppalainen armeija ovat asioita, joita me emme todellakaan voi hyväksyä täysin turhia. Ja tässä todella puututaan jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. Tämä talousarvio tarkoittaa sitä, että Alankomaiden täytyy maksaa jatkossa 10 miljardia nykyisten 7 miljardin sijaan. Eli kaikki äh, hollantilaiset joutuvat maksamaan nämä äh, katkeran hinnan tämän komission kunnianhimosta. Alankomaat on suurin nettomaksaja. Miksi sitä ää, rangaistaan entistä enemmän. Miksi ihmeessä ei säästetä esimerkiksi täällä Euroopan parlamentissa Strasburgin matkasirkus voitaisiin lopettaa heti ja myöskin lopettaa tämä Euroopan unionin laajenemishalu, eikä myöskään Afrikan pohjattomaan pataan tarvitse mitään rahaa lähettää. Tämä äh, talousarvioesitys ei mitenkään voi saada meidän hyväksyntämme. Äh, Alankomaat ei voi jatkaa tällaisten summien maksamista. Jos äh, me ylipäätään jatkamme EU-ssa, niin, niin kyllä maksuosuuksien täytyy pienentyä huomattavasti. Kiitos. Merci. Merci, j'ai quatre autres... Kiitoksia. Meillä on vielä neljä puheenvuoropyyntöä. Benita Silvaga. Sorry, must be a mistake because Marie Pierre is first. Varmaan tämä on virhe, koska Marie Pierre oli ensin. Marie Pierre, va demander la parole. Okei. Okay. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Je suis un peu prise au dépourvu, mais je vais faire avec. No, tämä tuli vähän yllättäen, mutta eiköhän tämä tästä... Ei mitään hätää. Permettre Euh, Jotta pystyisin jakamaan puheenvuoroja, minä minun on turvauduttava näihin puheenvuoropyyntöihin. Te ette ole pyytänyt puheenvuoroja. Edustaja Silvaga oli niin pyytänyt. No, olkapa hyvä. Vous avez une minute. <laughs> Yksi minuutti. Äh, äh, no, merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. No ihan lyhyesti vahvistaa vain se, mitä täällä on jo sanottu. Miinus 5 prosenttia suorista tuista maatalouspolitiikassa, kun vapaakauppa tilanne vaan kiristyy. Kuinka haluatte ratkaista tämän yhtälön lähimaataloudella, jolla on eh, kunnolliset tuet ja jotka tuottavat eh, laadukasta ruokaa käsityöläisperiaatteella kolleganne totesi, että jäsenvaltiot voisivat aina sitten nämä erot tasoittaa. Jos tähän näin suhtaudutaan, niin unohdetaan kokonaan y- yhteisöllisen politiikan luonne. Voisin vastaavalla tavalla kuvailla solidarisuusasioita ja puhua so- sosiaalista kohesiosta Budjettipolitiikkaan luvuilla näyttää täsmälliset tavoitteet tietyllä alalla, kuulimme kyllä teidän tavoitteenne Erasmuksesta, olen sitä yhtä mieltä. Vähemmän kuultiin puolustuksesta, turvallisuudesta, maahanmuutosta ja rajojen valvonnasta. Puhutte siitä, että haluatte varmistaa Euroopan tulevaisuuden, mutta Eurooppa kenelle? Kun teitä kuunnellaan, minusta tuntuu, että ei sinä ainakaan ole kysymys Euroopasta kaikille. No, monsieur Sarvamaa. Kiitoksia, edustaja Sarvamaa. Thank you, chair. Well... Kiitoksia, puheenjohtaja monilla kielillä on hieno sanonta siitä, että siitä puhemista puute. Siksi on melkoisen tuskallista se, että meillä on näin vähän tietoa tällä hetkellä. Siksi nyt toistan hiukan sitä, mitä kollegat totesivat. Muutama huomio. Ensinnäkin olen prioriteetteihin tyytyväinen. Tämä on eurooppalainen monivuotinen rahoituskehys ja meidän pitäisi ylpeästi siitä puolustaa. Muutaman varauksen kerran kuitenkin. Otsake 6, naapurusto ja maailma. Ei ole vieläkään strategista tärkeyttä saanut sitä, jonka se ansaitsisi. Tämän me jätämme lapsillemme ja parin 30 vuoden päästä näemme, mihin tämä johtaa. Kaksi, investointi infrastruktuuriin, digitaalisen kentän, investoinnit ovat nousseet, kuten kuuluukin, mutta ten, T-verkkojen Eurooppa e, eivät ole tässä mukana, niitä ei löydä täältä ehdotuksesta mistään. Ja tämän lisäksi on melkoisen erikoista, että vaikka me kaikki haluaisimme e, Invest EU-ostamuksia, siitä ei kovinkaan paljon puhuta tässä, vaikka sitä piestä tarvitaan sitten äm, vakaa varojen äm, hoito, bravo, tämä parlamentti on puhunut aiheesta pitkän aikaa. Ja lopultakin, hyvä puheenjohtaja, aikataulu on kaikki. Meillä on nyt selvä päämäärä, selvät merkit. Meidän pitäisi 10-19 kuukaudessa saada tämä kaikki valmiiksi. Se olisi viesti jäsenmaille, se olisi vaikea viesti kumota. Ja jos me emme 10-11 kuukauteen onnistu tekemään, me kaikki häviämme. Kiitoksia edustaja Sarvomaa. Seuraavaksi edustaja Manka, olkaa hyvä. Pan predseda, e, chcem vyzdvihnúť, pán komisár, že ste aj včera aj dnes spomínali. Kiitos. E, Euroopan parlament... E, Kiittää komission jäsentä. Sanoitte eilen ja tänäänkin, että Euroopan parlamenttia huolestuttaa vain Äh, vain kulut, mutta myös meno, tulot. Kyllä tämä on tärkeää, että pätee myös omiin varoihin. Olen löytänyt tätä kolme, että omat varat asiakirjoista. Kysymys. Oletteko harkitsemassa muitakin omia varoja? Montin ryhmä esimerkiksi e, ehdotti hyvin olennaista asiaa. Pariisin sopimus edellyttää välineitä. Montin muistissa puhuttiin siitä, että voisimme kerätä veroja kolmansista maista tulevilta tuotteilta, joita ei ole tuotettu ympäristöystävällisellä tavalla. Ja meillä olisi tietyn tasoinen vero, jota sitten voitaisiin käyttää omina varoina. Montin jos oli nämä kaikki asiakirjat mukana, mutta täällä se ei näy. Se olisi hyödyllistä meillekin, että saisimme lisäselkeyttä. Sitten toinen kysymys. Eilen luulin ymmärtäneeni seuraavaa täysistunnosta. Sijoittajat tulevat osallistumaan merkittävämmin tähän politiikkaan. En tiedä, ymmärsinkö oikein. Voisin, voisitteko korjata tarvittaessa käsitystä? Niin sitten ALV on myös hyvin keskeinen meno osia ja se tulee sellaisena pysymään. Ne maat, jotka saavat ALVtä omaan budjettiinsa, voisivat myös enemmän maksuosuuksia suorittaa. Kiitoksia. Edustaja Kristoffer, yksi minuutti. Kiitoksia. Kaikkihan me täällä aina puhumme Euroopasta, puhumme vahvasta talousarviosta vahvalle Euroopalle. Kaikkihan me haluamme lisää rahaa nuorille maanviljelijöille, kohesiolle. Ja hyvä niin, ja Fernandes mielestäni sanoi tämän hyvin, kohesiota tarvitaan. Niin ja pk-yrityksetkin tarvitsevat tukea. Ja kaikki tämä voidaan tehdä mahdolliseksi vain, jos Eurooppa on kyllin vahva. Samoin rajoja täytyy voida valvoa ja samalla täytyy huolehtia jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeudesta. Myös turvallisuus on tärkeää ja tarvitaan puolustuspolitiikkaa, kyllä. Sitten puhutaan toisaalta ihmisoikeuksista, ja tähän liittyvästä politiikasta ehkä automaattisesti voitaisiin varoja leikata, jos joku ei ihmisoikeuksia kunnioita. Turki tästä nyt yhtenä esimerkkinä. Ja meidän täytyisi myös budjettivaliokunnassa reagoida mahdollisimman nopeasti. Usein olemme puhuneet siitä, mitä kaikki maksaa – ja tärkeää todella olisi lisätä rahoitus oikealle tasolle. Todella vaikea lyhyesti täällä puhua asioista. Täällä on myönteisiä asioita, joista on puhuttukin. Haluaisin keskittyä nyt kahteen asiaan, jotka ovat minulle kaikkein tärkeimpiä. Kuinka ajattelitte palauttaa Euroopan kansalaisille ajatuksen Euroopasta, jossa kansasta huolehditaan, kun leikataan kohesiota. Ja, ja tämähän tarkoittaa myös leikkauksia sosiaali, tuille, sosiaaliselle valtionhoidolle ja, ja valtioiden mahdollisuuksille pitää yllä hyvinvointiyhteiskunta. Sitten toinen asia, tässä on hyvin liikaa, liian tällainen turvallisuuspainotteinen lähestymistapa turvallisuus on tärkeää, mutta maahanmuuttoasioissa, kun puhutaan seuraavasta seitsemästä vuodesta, tarvitaan aivan erilainen lähestymistapa. Pitäisi auttaa näitä maita ja päästä eroon syistä, jotka johtavat tähän maahanmuuttoon. Sitten omista varoista kaksi kysymystä. Ensinnäkin minusta tässä ei ole toimittu tarpeeksi rohkeasti kyllä voitaisiin omia varoja lisätä määrällisesti, niin kuin kollega Mankkekin sanoi, mutta, mutta ja niiden määrää olisi myös lisättävä, ne, mistä eri lähteistä niitä tulee. Kyllä näin voitaisiin tehdä paljon enemmän. Minusta 12 prosenttia on hyvin pieni osuus budjetista. Ja sitten asia, johon liittyy liittyy minulla paljon epäilyksiä koskee tätä alennuksien poistamista, se pitäisi hoitaa nopeammin. Kiitoksia. Minulla on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä, joten 30 sekuntia edustaja tähän. 30 sekuntia. Eiköhän kuullut. Edustaja Taho, olkaa hyvä. Tarant. Thank Commissioner Halusin vain kiittää komission sen Oettingeria siitä, että hän on esitellyt meille tämän äm, hienon esityksen, sillä tiedätte kuinka paljon kysymyksiä ja epäilyksiä meillä on ja nyt voimme tehdä töitä. Kuten edustaja Sarumaa sanoi, ajoitus on kaikki kaikessa. Mutta jos olisimme saaneet valiokuntaan kaikki nämä luvut jo tiedoksi eilen, olisimme voineet valmistella tätä tapahtumaa. Tietenkin se on kesäkuussakin ok. Ja me tässä luotamme niihin jäseniin, jotka eivät uudelleen valintaa etsi, sillä he ovat kaikkein lojaaleimpia meistä. Paljon kiitoksia nyt edustaja Maletic, 30 sekuntia. Thank you for the material. Paljon kiitoksia, kiitoksia komission jäsen, kiitoksia näistä asiakirjoista, jotka on valmisteltu. Minulla on kys- kolme kysymystä. Yksi näistä liittyy rakenteeseen. Te haluaisitte tehdä tästä käyttäjäystävällisemmän helpomman ymmärtää kansalaisille, mutta uskoakseni tämä on yhä erilaisten ajatusten, tavoitteiden, kunnianhimojen ja muiden sekamelska. Ja uskoakseni tässä ei komissiolla ole selvää ajatusta ole ollut talousarvion hengestä. Sitten olemme saaneet erittäin hyviä yksityiskohtaisia tietoja Tämä on kaikki erittäin hyvin esitetty, mutta me tarvitsemme todellakin tämän vertailevan taulukon 2014-2020 välillä. Ja tämän lisäksi todellakin toivon, että komissio lähtee 1,3 prosentista, ei 1,114, sillä viestin tulee olla se, että Euroopan tulee olla globaali johtaja. Jos me tähän haluamme pyrkiä, meidän täytyy investoida innovointiin enemmän, kohesioon ja maanviljelyyn enemmän, eikä vähempää. Kiitoksia. Just... Kiitoksia hyvät kollegat. Aivan pieni sananen komission ja sen Erasmukseen liittyen. Erasmus on turhauttava järjestelmä yksi kahdesta hakemuksesta vain tulee täytetyksi. Ja tässä meidän tulee toimia niin, että kaikki myöskin oppisopimuksessa tai ammattikoulutuksessa olevat henkilöt voivat tästä erasmuksesta nauttia. Nyt tähän vaikeuteen vertailla tietoja. Olisiko mahdollista, että suunnittelemme kumppaneidemme kanssa poliittisten ryhmien budjettivaliokunnan sihteeristön ja teidän yksikkönne, hyvä komission jäsen, välillä kokouksen, niin että voisimme tavata heitä ensi viikolla äh, ja ähm, tehdä äh, vertailevat äh, taulukot eri vuosien luvuista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tiedättekö, kyllä tässä kiirettä on pitänyt Äh, siis mitenkä ihmeessä te kaikki olisitte edes kaikkea vielä ehtineet lukea, enkä, emmekä me ole myöskään vielä kaikkea ehtineet lukea kaikkia ehdotuksia, kaikkia luetteloita, kaikkia, e, kaikkia yksityiskohtia. Me teemme todella niin, tai pidämme niin monta kokousta kuin tarpeen jäsenten, valiokuntien, valtuuskuntien äh, tasolla. Ja minä olen muuten valmis äh, myös vaikka elokuussa Äh, tekemään työtä. Ja toiseksi minä lupaan teille täyttää avoimuutta ja sanon tämän kaikella ystävyydellä. Junckerin komissio, jossa minä olen komission jäsen, tulee Mayerin, Müllerin, Schulzin ja Lewandowskin äh, kaikkien jäsenten suhteen olemaan ihan äh, yhtä avoin vähintäänkin kuin äh, Barroso Lewandowski komissio aikoinaan. Emme, me, me emme halua pelata mitään pelejä. Me olemme esitelleet teille kaiken kiintein, kiintein ja käyvin hinnoin. Katsokaa tässä nämä täyttä kaksi luetteloa. Yhtäältä käyvät hinnat ja toisaalta sitten 2018 kiinteät hinnat. Ja sitten teillä on tämänhetkinen budjettikehys ja me tulemme esittelemään kaiken virtuaalisessa EU27 mallissa, eikä se ole ihan helppoa. Ajatellaan vaikkapa Galileoa 27 Äh, ihan sama summa kuin 28 äh, jäsenvaltiota koskevassa EU:ssa, koska tämä ohjelmisto tarvitaan ja YMP ja kohessi. Me olemme kaikki laskelmat tehneet. Britit, mitä YMP:hen tulee, ää, äh, käyttivät 15 miljardia enemmän kuin kohesio, joten näin ollen virtuaalisessa EU 27 talousarviokehyksessä E YMPssä on 15 miljardia vähemmän kuin kohesiossa tämä brittitilanne huomioon ottaen. Kaikki tämä on täysin avointa ja lähtökohtamme oli 2014-2020 rahoituskehys ja niin, tämä miinus yhdistynyt kuningaskunta. Se oli alkuperäinen ehdotuksemme, tai tälle pohjalle aloimme rakentaa uutta ehdotusta ja teimme laskelmat äh, leikkauksista YMP miinus viitisen prosenttia, äh, pilari yksi, pilari kaksi. Sitten äh, kakkospilarissa kansalliset maksuosuudet, kollega Hogan ja minä olemme ajaneet näitä kattoja ja me olemme katsoneet, mikä on todella lopputulos pienviljelijöiden kohdalla eh, suorien tukien eh, leikkauksen suhteen. Ja Hogan on luvannut, että suorien tukien leikkaukset tulevat olemaan alle 4 prosenttia. Me tulemme menemään vielä tarkempiin yksityiskohtiin. Entäpä sitten kohesio? Mitä saa jäsenvaltio? Mitä saa alue? Tämä tietenkin liittyy näistä täytäntöönpano, tai näihin täytäntöönpanomääräyksiin, jotka tulevat sitten toukokuun lopussa tiedoksenne. Muuten eh, viime eh, MFFn eh, kohdalla komissio esitteli nämä täytäntöönpanomääräykset vasta kuukausia myöhemmin. Tällä kertaa joudutte odottelemaan vain muutaman viikon. Ja sitten tulemme näkemään, mitenkä, minkälaiset kohesioparametrit ovat, eli eh, minkälainen on BKT ja minkälainen on BKTL-taso eh, tilanne. Tähän asti 86 prosenttia, jatkossa vähintään 80 prosenttia. Eh, eri indikaattorit, työttömyys, väestö, rakenne, ilmastonmuutos, kaikkiin näihin tulemme esittelemään nämä äh, omat äh, vaikutukset, joten näin voitte päättää, että mitä parametreja itse pidätte tärkeimpinä. Selvää on, että jos PKT, BKT ovat vähintään 80 prosentin suhteen määrääviä, niin äh, tätä kauttahan kohesiopolitiikan menestys tapahtuu, koska monet uudet jäsenvaltiot, kun liittyvät Euroopan unioniin, niiden BKT-taso keskimääräisestä oli alle 60 prosenttia, no nyt se on jo yli 80 prosenttia, joten automaattisestikaan niiden tarpeet eivät voi enää olla samat kuin olivat liittymisen aikaan. Minun mielestäni tämä on luonnollisesti menestys. 100 prosentin äh, tason tulevat äh, monet äh, uusista, uusimmista jäsenvaltioista saavuttamaan tämän tulevan rahoituskehyskauden aikana ja sen ylittämään 100 prosentin keskimääräisen PKT, joten ei tässä nyt enää voida puhua samasta puolesta kuin vuonna 2004 ja monet alueet tulevat nousemaan ja tästä syystä luonnollisesti painotukset tulevat muuttumaan eri alueiden ja jäsenvaltioiden välillä, mutta kyllä minä haluan, että jatkossa jatkossakin kaikki alueet tukea saavat ja että meillä on turvaverkko niin, ettei mikään alue tule menettämään yli 30 prosenttia, vaikka laskennallisesti eh, menestyksen ja kasvun vuoksi eh, eh, leikkauksen tulisi olla jopa 40-50 prosenttia. Näin ei kuitenkaan tule olemaan kohesioleikkaukset ovat korkeintaan 30 prosenttia. Me tulemme esittelemään eh, toukokuun lopussa tämän ehdotuksemme ja toivottavasti sitten ennen kesätaukoa ehdimme vielä tavata muutaman otteeseen eh, käydäksemme näitä yksityiskohtia yhdessä läpi. No niin, te puhuitte puolustuksesta. Siitä ihan selvät sanat minulta. Katsotaan vaikkapa, kun minä olen Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Bulgariassa, Kreikassa. Kaikilla mailla on huoli huoli siitä, että naapurusto varustautuu, varustelee ja siksi yh- tarvitaan yhteisiä puolustusinvestointeja. Ja sitten tämän lisäksi myös Euroopan parlamentti on tehnyt ehdotuksia neuvostolle ja komissiolle puolustusunionista ja hyväksynyt puolustusunionin, hyväksynyt tämän. Lisäksi monet EU- jäsenvaltioista ovat NATO-jäsenvaltioita ja kaikki NATO-jäsenvaltiot ovat sitoutuneet käyttämään 2 prosenttia BKT puolustusmenoihin, mutta ovat tällä hetkellä tämän tason alla. Ja tiedämme, että Euroopalla on liikaa päällekkäisyyttä. Me tiedämme, että amerikkalaiset saavat lisäarvoa käytettyä dollaria kohti moninkertaisesti verrattuna Eurooppaan, kun puhutaan ohjelmistoista, panssareista, ammuksista, laitteistoista, aseista. Eli ei kyse ole enemmästä. Tuo kahden prosentin raja Tällä hetkellä 210 miljardia yhteensä jäsenvaltioissa käytetään puolustusmenoihin. Seitsemänvuotinen ohjelmamme eh, käyttää 13 miljardia, eli, eli kaksi, alle 2 miljardia eh, kaiken kaikkiaan seitsemässä vuodessa. Eh, siis, siis tämähän on 10 prosenttia, alle 10 prosenttia siitä, mitä jäsenvaltiot tällä hetkellä käyttävät kokonaan. Mutta kun me järkiperäistämme tätä, ja kun me teemme eh, yhteisiä hankintoja eh, ja kun emme eh, pidä 20 varastoa samoja varaosia Euroopassa, vaan pari kolme yhteistä varastoa, niin sitten nämä rahat saadaan käyttöön ja vapautettua jotain muita toimia varten. Tällä hetkellä meidän sirpaloitunut Eurooppamme ei kerta kaikkiaan toimia tulee kalliiksi. Siksi tällainen kevyt yhteinen äh, puolustus- ja turvallisuuspolitiikka todella pyrkii tehostamaan eurooppalaista rahan käyttöä. Ei tässä nyt voi asettaa vastakkain puolustusta ja maataloutta vaikka. Tässä me toimimme kansalaisten ja veronmaksajien edun nimissä. Omat varat ehdot koulutusta voidaan ehdottomasti täydentää. Vaikkapa digitaalivero voitaisiin ottaa hyvin vastaan neuvostossa ja siksi tulemme täydentämään omat varat ehdotustamme tulevan kuukauden mittaan vielä. Ja sitten tietenkin finanssitransaktiovero, tästähän puhuttiin, on puhuttu jo pitkään 2011, kuusi vuotta sitten, onko se viisio vai onko se illuusio? Kumpi se on? Eli suottajan anteeksi, mutta heti kun Ranskalle ja Saksalle tulee selväksi, eh, mistä tässä on kyse, Ranskan ja Saksan välillähän ei ole sopimusta eh, tämän eh, rahan suhteen. Näinhän kansallisia maksuja saataisiin vähennettyä, mutta tietenkin ehdotuksen on oltava talousarviollisesti kypsä ennen kuin se voidaan hyväksyä. Tällaiset epäkypsät ehdotukset eivät kanna mihinkään pitäisin todennäköisenä, että mahdollisesti digitaalivero esimerkiksi neuvostossa voisi saada konkreettisen muodon. Ja sitten eh, teemme siitä ehdottomasti ehdotuksen vielä syksyn mittaan, jos neuvosto tällaisen sopimukseen pääsee. Niin Erasmus. 14 miljardista se yli kaksinkertaistetaan. Ja Interrail maksaa 750 miljoonaa tästä 30 miljardin kokonaisuudesta, eli se on hyvin pieni osa, eikä tule mitenkään näin Erasmus-ohjelmaa sinänsä leikkaamaan. Alennukset. Me uskomme, että oikeudenmukaisinta olisi Eurooppa ilman alennuksia. Jos Luxemburgissa BKT per capita on 103 000 euroa ja Bulgariassa 6 800 euroa, niin 1,5 yksi yksi prosenttia eh, kattona tulisi olla molempien hyväksymä. Jos Luxemburgissa se on 103 000, niin miksi ihmeessä eh, Luxemburg, eh, jos se maksaa sitten noin 1000, 1030 per capita Euroopan unionille, sille jää edelleen 102 000, niin miksi ihmeessä se ansaitsisi vielä jonkun alennuksen tai miksi sillä tulisi olla alennus. Joten meidän tulomme Mm, ovat nyt ikään kuin degressiivisesti laskettuja näiden äh, alennusten vuoksi, mikä on epäloogista. Nyt ollaan sitten äh, sovittu äh, tällaisesta siirtymäkaudesta 5-6 vuotta ja tämän jälkeen haluamme bktl laskelmien pohjaksi ja ne, jotka ovat vahvoja, maksavat 1,11 tai 1,3 eli hiukan enemmän prosenteissa, ja ne, joilla menee huonommin, ehkä sitten 0,8-0,9 mutta me tarvitsemme tietenkin yksimielisyyttä näiden, päätösten taakse ja me tarvitsemme myös tukea kaikilta hallituksilta. Kun sitten katsotaan oikeusvaltioperiaatetta, saisinko nyt selittää tätä vielä? Me haluamme soveltaa oikeusvaltioperiaate, ehdollisuutta maksujen pysäyttämiseen vain siinä tapauksessa, että se ei kohdistu kansalaisiin, vaan kansallisiin kumppaneihin Eli lukekaa nyt ihmeessä ehdotuksemme. Yleensä lukeminen kannattaa kyllä. Luke, luke, lukekaa huolella, lukekaa ajatuksella. Ja sitten te tietenkin lainsäätäjänä voitte muuttaa tätä ehdotusta. Ja jos teette paremman ehdotuksen, niin aivan ehdottomasti minä sen hyväksyn. Nyt on teidän vuoronne. Te olette nyt kuljettajan paikalla. Koko paketin suhteen ja että onko meille maailmalla vieraita ehdotuksia. No te olette sitä mieltä, minä olen eri mieltä. Minä tapaan joka päivä ihmisiä, ihmisillä on huolia ja kun Eurooppa ää, voi tarjota parempaa, niin ihmiset haluavat Eurooppaa. Muuten ihan vaan teillekin tiedoksi, että Rotterdamin satama elää Euroopasta ja sen sisämarkkinoista. Ilman Euroopan solmimia vapaakauppasopimuksia Rotterdamin satama olisi purjeveneiden satama, kuulkaa. Ihmiset tai tavarat tulevat ehkä sitä kautta meille eikä, eikä muuta. Rotterdam elää Euroopasta eikä mistään muusta. Kulukorvauksista ja muusta päätätte ihan itse. Äh, se on parlamentin ja neuvoston asia. Äh, teidän palkkionne eivät kuulu millään lailla äh, meille. Uudistukset. Me haluamme, että ohjausjakson maakohtaisia suosituksia – voidaan käyttää entistä paremmin varojen kohdistamisessa, mutta ette tule koskaan näkemään meiltä sellaista ehdotusta, joka johtaisi palkkojen polkemiseen. Ei, palkkaneuvottelut ovat työmarkkinaosapuolten asia. Näihin asioihin komissio ei millään lailla puutu. Italia, minä rakastan Italiaa. Teidän kansallisessa talousarviossanne te olette käyttäneet tutkimukseen ja innovaatio yhden prosentin. Yhden prosentin. Minä tulen paiden württembergistä Meillä 4,92 prosenttia tutkimukseen. Eikö Italiankin kannatta, kannattaisi eh, tukea ää, eh, mm, Milanossa, Torinossa, Boloniassa innovatiivisia yrityksiä ja eikö teidänkin kannattaisi tukea eh, innovaatioita. Näin tutkimus ja, ja nuoret kyvyt saataisiin kasvuun. Mitä komissio sitten voi eh, sille, että esimerkiksi Fiatin autotehtaat, eh, jotka tuottavat tai voisivat tuottaa Italiassa 2,2 miljoonaa autoa, mutta rakentavat vain 600 000 autoa vuodessa, niin <laughs> eihän nyt komission syytä ole. Tämä liittyy hintaan ja laatuun. Jutellaan, jutellaanpa tästä Äh, joskus lasillisen äärellä, kun puhutaan vaikka mm, budjetista 2019. Hyvät naiset ja herrat, 26 tuntia sen jälkeen, kun ehdotus tehtiin. 26 tuntia on mennyt. Mitatkaapa, mitatkaapa tätä uudelleen lokakuussa. Joka ikinen laskelma tullaan teidä, teille selittämään täysin avoimesti kyllä te voitte mitata minua ja, ja, ja yksikköäni tai avustajani meidän tekojamme sitten ja kun neuvottelut neuvoston kanssa alkavat, niin mitään mustia laatikoita ei taatusti löydy yhtään mistään. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Hyväksytty vielä yhden kysymyksen näissä neuvotteluissa Ison-Britannian kanssa? jos sopimus löydetään, maksaisiko Iso-Britannia Sveitsin ja Norjan tavoin jotakin maksua ja missä kohtaa talousarviota tämä ilmenisi? Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Irlanti, Pohjois-Irlanti kysymys on vielä auki. Ja mitä tulee käynnissä olevaan monivuotiseen rahoituskehykseen, britit tulevat toivaksemme täyttämään sitoumuksensa 2020 loppuun ja näin ollen 2019 ja 2020 talousarviot perustuvat äh, käynnissä olevaan monivuotiseen rahoituskehykseen äh, ja britit ovat valmiit äh, muun muassa eläkemaksuja, jotka ovat avoimia maksamaan myös tämän kauden jälkeen. Niin, horisontti 2020, jos britit haluavat olla mukana, niin sitten niiden täytyy, heidän täytyy maksaa ja sitten vaikkapa Cambridge ja Oxford voivat osallistua ihan niin kuin muutkin yliopistot ja Galileo, jos he haluavat käyttää parempaa satelliittijärjestelmää kuin amerikkalaisilla, niin heidän on maksettava myös tästä. Tällainen yhteistyö tulee olemaan jatkossa. Samoin turvallisuus, poliisiyhteistyö, turvallisuuspalvelujen yhteistyö. Meillä on paljon voitettavaa molemmilla osapuolilla siinä tapauksessa, että yhdistynyt kuningaskunta toimii niin kuin Norja tai Sveitsi, eli maksaa talousarvioomme ja hyötyy yhteisestä toiminnasta. Kiitos. Tämä olisi ylimääräinen tulo talousarviossa, mutta Sveitsin ja Norjan maksut eivät näy talousarviossa, ne ohjataan suoraan kohesiorahastoon. Meillä on päätöslauselma toukokuussa valmisteltamissamme eh, ja me tarvitsemme sitä varten mahdollisimman täsmälliset tiedot. Eli olisiko mahdollista toistaa nyt tämän kysymyksen, että yksikkömme tapaavat heti eh, maanantaina, jotta voisimme tämän tehdä? Kiitoksia. Näin on siis. Kukaan ei pyydä enää puheenvuoroa, joten kokouksemme päättyy. Paljon kiitoksia. Tämä oli erittäin